Seuraava kohta esityslistalla on seuraavien mietintöjen lyhyt esittely. Mm. Esittelijä Rosieri, legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi. Esittelijä saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Puhemies, kun esittelemme tämänkaltaista kaltaista aihetta, niin on tapana ollut kiittää kollegoita. Mielelläni näin teenkin, mutta haluaisin kiittää myös muita henkilöitä. Antoine Deltour, Rafael Ale, Rein Frachon, Denis Robert. Kiitos kaikille niille, jotka ovat tehneet tärkeän valinnan. He ovat uskaltaneet puhua. Tämä ei ole koskaan helppoa. Silloin kun kyse on väärinkäytösten paljastajista, niin kyse on julkisesta yleisestä edusta ja valinnasta, joka tehdään äh, omalla uhalla, oman tilanteen vaarantaen. Kyse on väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Muissa instituutioissa on jo hyväksytty päätöslauselmia tästä aiheesta, erityisesti Euroopan neuvostossa on hyväksytty vuonna 2014 päätöslauselma. Siinä on hyvin korkean tason kunnianhimoiset tavoitteet ja tälle mekin olemme oman työmme pohjanneet. Mainitsin Antoine Deltourin Rafael Allen ja haluaisin korostaa, että tässä parlamentissa usein on vedottu väärinkäytösten paljastien suojelemisen puolesta päätöslauselmissa LuxLeaksin seurauksena. Ajattelen tässä takse yksi ja kaksi valiokuntien päätöslauselmia. Me olemme kiittäneet äh, näitä edellä mainittuja henkilöitä esimerkiksi myöntämällä heille Euroopan unionin kansalaisuustittelin. Mutta Antoine Deltour ja Rafael Ale on tuomittu kuitenkin ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Me pyrimme parantamaan kansalaisten jokapäiväistä elämää veronkierron kannalta, mutta nämä henkilöt ovat saaneet tuomionsa. Tänään on äärimmäisen tärkeää, että parlamentti hyväksyy välineen, jolla voidaan suojella Euroopassa väärinkäytösten paljastajia. Tämä teksti tarjoaa meille eh, puitteet tehokkaalle suojalle. Aivan erityisesti ehdotamme sitä, että määriteltäisiin hyvin laajasti väärinkäytösten paljastaja. Ei pidä ajatella vain erityistä tilannetta esimerkiksi palkansaajakonsultti tai alihankkija, vaan pikemminkin täytyy huomioida eh, toimitettavan tiedon luonne kun väärinkäytösten paljastaja paljastaa tietoja sellaisista toimista, jotka kohdistuvat EUn yleiseen etuun, niin silloin tällainen henkilö tarvitsee suojelua. Mitä suojaa voimme tarjota paljastajille? Hyvin usein, niin kuin tiedämme, näihin henkilöihin kohdistuu painostusta, uhkailua. Tästä voidaan myös rankaista haitta, joka aiheutuu väärinkäytösten paljastajalle täytyy myös täysimittaisesti korvata. Me haluamme, että väärinkäytösten paljastajat voivat saada myös oikeudellista tukea, rahoitustukea silloin, kun se on tarpeen. Me olemme nähneet, että useissa tapauksissa elinolosuhteet ovat hyvin hankalat, työpaikka saattaa mennä, elin asuinolosuhteet heikkenevät. Eli joissakin tapauksissa tarvitaan myös rahoitustukea ja myös psykologista tukea. Aina on melkomoinen koettelemus joutua vastaan sellaisten instituutioiden kanssa, jotka voivat painostaa, joilla on myös rahaa tukenaan. Tarvitaan siis voimatasapainon tasapainottamista silloin, kun kyse on väärinkäytösten paljastajasta, esimerkiksi palkansaajasta, joka toimii työnantajansa vastaan. Silloin tarvitaan takeita siitä, että kostotoimiin ei voida ryhtyä. Me haluamme että otettaisiin käyttöön myös riippumattomia viranomaisia, jotka voisivat auttaa ja neuvoa väärinkäytösten paljastajia. Usein he ovat hyvin hankalassa, hauraassa tilanteessa valtatasapainon näkökulmasta. Ja tällainen riippumaton toimija, viranomaistoimija Euroopan tasolla voisi varmistaa koordinoinnin ja myös oikeussuojakeinot. Tämä olisi hyvin tärkeää. Me keskustelemme tällä viikolla tapauksesta, joka on hieman toisen luonteinen, mutta ajattelen kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet glyfosaatista. On henkilö, joka on yrittänyt tehdä äh, väärinkäytöstä väärinkäytöksistä ilmoituksen kansallisille viranomaisille, mutta häntä ei kuultu. Sen takia riippumaton viranomainen voisi olla tärkeä askel. Haluaisin korostaa myös pyrkimystä jota tietyt kollegat toisella puolella täysintosalia ovat pyrkineet saamaan aikaiseksi. Eli he haluaisivat tässä mietinnössä poistaa kaikki mahdollisuudet turvautua tiedotusvälineisiin. Kaikissa ongelmallisimmissa, vakavimmissa, raskaimmissa tapauksissa puhutaan korruptiosta, esimerkiksi lahjuksista, ja näissä tapauksissa on tarvittu nimenomaan tiedotusvälineiden apua ja altistuminen on kaikista suurinta. Eli miksi haluttaisiin poistaa väärinkäytösten paljastajien suoja juuri näissä vaikeimmissa tapauksissa, kun tarvitaan tiedotusvälineiden apua? kansalaiset tarvitsevat myös luotettavaa tietoa esimerkiksi tutkivilta journalisteilta. Ajattelen, että on erityisen ikävää, kun huomenna haluamme Karuana Kalistian kunnia äh, korostaa keskustelussamme niin, että väärinkäytösten paljastajat voisivat kääntyä suoraan tiedotusvälineiden puoleen. Tosiaankin kannustan teitä huomenna äänestämään tämän hankkeen puolesta. Kiitos oikein paljon edustaja Rosier. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Soirova. Kiitos paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että tarvitsemme oikeudelliset puitteet, joilla suojellaan väärinkäytösten paljastajia erityisesti kansallisella tasolla. Nämä väärinkäytösten paljastajat, jotka päättävät luovuttavansa luottamuksellista tietoa laittomista toimista, auttavat meitä taistelemaan korruptiota, petosta, ja verokiertoa, verovilppiä vastaan. Mutta sääntöjen ehdottamisessa – Euroopan tasolla on ongelmia, koska kun puhutaan anonyymistä tiedosta, pitäisikö puhua kuitenkin enemmän luottamuksellisuudesta, koska jonkun on tiedettävä, kenestä on kyse. Tämä pitäisi antaa jotenkin valvovien viranomaisten tietoon, tämä henkilöllisyys. Meidän on kyllä tuettava näitä väärinkäytösten paljastajia. Meidän on pohdittava, mitä paljastamisesta – saamme mitä hyötyä, joten paljastajien suojeleminen on tärkeää. EUn tasolla on kuitenkin kunnioitettava kansallisia puitteita. Kiitos. Kiitos. Edustaja Julie Ward. Whistleblowers are essential for Väärinkäytösten paljastajat ovat tärkeässä roolissa, kun pyritään suojelemaan yleisiä etuja suojaamaan avoimuutta ja julkisen elämän tai julkisen sektorin eheyttä, ottaen huomioon viimeaikaiset skandaalit, erityisesti maltalaisen journalistin Daphne Galician murha, niin on selvää, että meidän täytyy nyt ottaa käyttöön Euroopan laajuinen toimintasuunnitelma, kun suojelemme väärinkäytösten palvelijoita, suojelemme myös toimittajia, heidän lähteitään, kansalaisjärjestöjä, ilmaisuvapautta ja totuutta. Olen ylpeä siitä, että ryhmäni on tukenut voimakkaasti EU-laajuista väärinkäytösten paljastajien suojaa ja haluaisin onnitella kollegaani Virginiitä. Hän on tehnyt todella hyvää työtä. Tässä on pidetty kiinni sananvapaudesta, totuudesta ja julkisten instituutioiden suoja, suojaamisesta. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat tässä tärkeitä. Meidän täytyy erittäin voimakkaasti ryhtyä toimiin ja taistella sitä vastaan, että EPP tässä yrittää vesittää tämän mietinnön. Euroopan parlamentin pitäisi näyttää tietä suuremmalle avoimuudelle eikä sulkea ovia tältä ilmiöltä. Thank you. Kiitos. Seuraan edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aikoina, jolloin Euroopassa on miljoonia köyhiä, työttömiä, valtavasti julkista velkaa, on elintärkeää, että puutumme veron kiertoon ja verovilppiin. Luonnollisesti väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen rooli kaikessa tässä. Ihmiset saavat tietoa skandaaleista silloin, kun niitä tapahtuu. Näin ollen on varmistettava väärinkäytösten paljastajien suojelu. Heitä täytyy voida suojella kostotoimilta. Varmaankin muistatte niin sanotun Lagarden listan Kreikassa sen yhteydessä valjastui valtavasti veronkiertoa ja verovilppiä. Hyvää työtä on tehty kyllä, kyllä väärinkäytösten paljastajien avulla. Pitää pitää mielessä, minkä tyyppistä tietoa saamme tätä kautta ja myös taloudellinen tuki paljastajille on tarpeen, jos haluamme, että he jatkavat näitä paljastuksia julkisia etua vastaan. Thank you. Kiitos. Edustaja Jakovic. Kiitos paljon puhemies. Väärinkäytösten paljastajat ovat välttämättömiä. Meidän on heitä suojeltava. Haluaisin kiittää esittelijää, haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat työstäneet tätä hyvää asiakirjaa. Nyt on todella korkea aika, että tämä asia saadaan hyväksyttyä. Kun puhutaan vapaudesta ja demokratiasta, emme yleensä täällä ole jäljessä. Tässä tapauksessa ehkä olimme, mutta nyt voimme edetä melko nopeasti. Tämä asiakirja mahdollistaa nopeamman esi- edistymisen. Muistan muutaman esimerkin Kroatiasta – hyvin tunnettu väärinkäytösten paljastajan tilanne Kroatian öljyteollisuudesta. Tämä henkilö toimi, paljastaja toimi julkisen edun mukaan ja siksi haluaisin antaa vankan tukeni tälle hankkeelle, koska uskon, että näin muuttuu helpommaksi tämä työ, jos parlamentti tukee niitä, jotka haluavat meitä näin auttaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Luke Flanagan, olkaa hyvä. To the lip service when we come to talking about whistleblower. Kun tässä nyt puhutaan väärinkäytösten paljastajista, niin täytyy miettiä, miten heistä puhutaan. Kaikki kehuvat heitä, he ovat ihania ihmisiä. Ja ainoastaan silloin, kun joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmisten ei pidä olla ylpeitä ollakseen väärinkäytösten paljastajia. milloin siitä tulee normaalia, niin vasta silloin me voimme sanoa, että olemme onnistuneet tehtävässämme. Tällä hetkellä pitää olla poikkeuksellinen, jos väärinkäytöksiä paljastetaan, nimittäin minun maassani ainakin silloin joudutaan nielemään koko homma, joudutaan työttömäksi ja, ja menetetään kaikki. He, mielenterveys on, on horjumassa. Mä olen, olen nähnyt näitä niin monissa tilanteissa omassa maassani ja poliisivoimien ö, väärinkäytösten paljastajia on syytetty pedofiileiksi ja muuksi. Ja jotkut ovat, ovat löytäneet sitten jotain rottia omasta asunnoistaan, kun heitä kohtaan on hyökätty. Ja silti meidän täytyy sanoa kyllä heille, että olkaa hiljaa. Toivottavasti tämä nyt kuitenkin muuttaa asian tämä uusi lainsäädäntöehdotus ja tämä on hyvä alku. Nyt. Kiitos oikein paljon, edustaja Flanagan. Seuraavana Nicola Caputo. Grazie, Presidente. Da diversi... Kiitos puhemies. Monen vuoden ajan kun kyse on paljastuksista, joita väärinkäytösten paljastajat ovat tehneet, on käynyt ilmi monilla sektoreilla skandaaleita. Esimerkiksi kansanterveyden, ympäristön suojelun alalla näin on ollut. Nyt tarvitaan tärkeämpiä, merkittävämpiä välineitä tämän alan työhön. Toistaiseksi järjestelyt ovat olleet riittämättömiä ja sirpaloituneita. Ne eivät tarjoa meille Euroopan unionissa koherenttia puitteistoa. Meillä on kansainvälisiä sääntöjä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi. Niitä täytyy päivittää myös Euroopan, Euroopan sopiviksi. Suojan tulisi olla riittävän kattava niin, että mahdollisimman moni tilanne voitaisiin kattaa ja huomioida myös julkinen ja yksityinen sektori ja myös itsenäiset ammatinharjoittajat. Koruana Galician tapaus on myös sellainen, joka velvoittaa meidät tekemään kaikkemme väärinkäytösten paljastien suojelemiseksi eh, silloin, kun kyse on todellakin julkiseen etuun kohdistuvasta väärinkäytöksestä. Scott. Kiitos edustaja Malika Scott Kata. Kiitos paljon puhemies. Komission jäsen Moskovitsi kertoi valiokunnassamme viime viikolla, että Euroopan parlamentti on etunenässä EUn toimielimenä verovilpin veroa kierron ja rikosten vastaisessa työssä, mutta LuxLeaks paljastajan ansiota on se, että saimme tällaista tietoa. Maltalainen toimittaja Daphne Caruana Galicia, joka tapettiin autopommilla, kertoi meille Maltan tilanteesta valiokunnassa. Kyse on rohkeista henkilöistä, jotka kertoivat meille asioista, joita meidän on tiedettävä – menettelystä, jotka huojuttavat demokratiamme, koska ihmiset eivät enää usko, että järjestelmä toimii heidän puolestaan. Toinen ilmianteista joutui melkein vankilan, ja toinen murhattiin. Näin vaarallista on lähteä väärinkäytösten paljastajaksi tässä maailmassa. Kuinka paljon korruptiota jää selvittämättä, koska kukaan ei uskalla siitä kertoa. Lainsäädäntö, jota parlamentti esittää tänään, antaa väärinkäytösten paljastajille – tukea, jota he tarvitsevat. Kiitos. Kiitos edustaja Scott Katto. Seuraavana edustaja Kinichi. Grazie, Kiitos puhemies. Panama Papersien, Swiss Leaksien, Lux Leaksien paljastukset ovat vain viimeisimpiä suuria skandaaleja, jotka ovat tuoneet esille rajat ylittävän korruption ja verovilpin hyvin rohkeasti ovat väärinkäytösten paljastajat toimineet, kun kyse on yleisen etuun kohdustavasta vilpistä. Me olemme pohtineet tätä hyvin ajankohtaista aihetta ja olemme nostaneet esille myös kansallisten järjestelmien väliset erot. Joissakin maissa väärinkäytösten paljastaja ei suojella ja joskus heidät myös kriminalisoidaan. Haluan kiittää edustaja Rosieria hänen tekemänsä työn kautta. Olemme tuoneet esille sen, miten tarvitsemme sääntöjä, minimisääntöjä näihin tapauksiin. Voimme suojella väärinkäytösten paljastajaa myös instituutioissa ja oikeusvälineillä. Hänen roolinsa on aivan oleellinen yleisen edun kannalta. Kiitos. Eh, Kiitos edustaja Kinici. Edustaja Castaldo arvoisa Kiitos puhemies. Me puhumme väärinkäytösten paljastajien suojelusta ja taistelusta korruptiota vastaan avoimuuden puolesta. Sanoja lisäksi faktat kertovat meille järjestelmästä, sääntöjärjestelmästä, joka vaihtelee maasta toiseen. Euroopan unionissa on jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön vahvoja instituutioita, toisissa taas väärinkäytösten paljastajia kriminalisoidaan. Suojan tulee olla virallista ja myös merkittävää. Näin voidaan tarjota myös nimettömille paljastajille mahdollisuus toimia. Näin heitä voidaan suojella myös kaikenlaisilta kostotoimilta äh, instituutioissa, joissa he tekevät työtään. Minun mielestäni on tärkeää kääntää myös todistustaakka silloin, kun kyse on mahdollisesti syrjivästä toiminnasta äh, täytyy toimia, että toimitaan hyvässä uskossa. Tämä, ei, tämä taakka ei voi kuitenkaan olla väärinkäytöksen paljastajan taakkana. Täytyisi pohtia myös sitä, miten voitaisiin huomioida taloudelliset seuraamukset. Tätä työtä meidän on tehtävä, jos todella haluamme puhua väärinkäytösten paljastajien suojelemisesta. He ovat rohkeita ihmisiä. Me toimimme välinpitämättömästi hiljaisuuden vallitissa. Kiitos. Kiitos edustaja Castaldo.

Thank you. gospodine predsjedavajući zviždači imaju veliku važnost za svako. väärinkäytösten paljastajat ovat tärkeitä kaikissa yhteisöissä. he vaarantavat oman hyvinvointinsa yleisen edun hyväksi. Usein yhteiskunta ei kuitenkaan ole riittävän kiitollinen näistä uhrauksista ja nämä henkilöt sitten no, syrjäytyvät. Kuitenkin olisi tarpeen suojella väärinkäytösten paljasta, jos haluamme, että kansalaiset paljastavat sellaisia tietoja, jotka pyrkivät suojaamaan yleistä etua. Ennen kaikkea viittaisin tässä kansalliseen lainsäädäntöön. Jokaisessa jäsenvaltiossa tulisi olla lainsäädäntöä tässä asiassa niin, että todellakin väärinkäytösten paljastajaa suojellaan lainsäädännöllä. Jos pyrimme siihen, että lain edessä suojelua voidaan tarjota, niin joskus käy niin esimerkiksi, että sitten Eh, herjauksia ja muita syytteitä voidaan nostaa. Tuomioistuinten tulee tämä viime kädessä päättää. Vuleftis eh, Gorgios Epitideos. Seuraavana Gorgios Epitideos. Kiitos puhemies. Julkisella alalla ja suurissa yrityksissä jotkut rohkeat ihmiset avaavat suunsa ja tuovat esiin petostapauksia – veronkiertoa, veropetoksia, rikastumista laittomin keinoin. Ja kaiken kaikkiaan tuovat ilmi laajoja korruptiotapauksia. Nämä ovat kansalaisia, jotka eivät hyväksy tällaista laitonta toimintaa. Valitettavasti kuitenkin usein nämä ihmiset lopulta itse joutuvat uhriksi oman rohkeutensa, auttamishalunsa uhreiksi – Joskus heitä syytetään, joskus he jopa kuolevat. Nämä ihmiset hän auttavat valtiota toimivaan kunnolla. Siksi valtiolla on velvollisuus suojella näitä ihmisiä. On luotava sellaiset järjestelmät, jotka huolehtivat puitteiden vahvistamista, jotta väärinkäytösten paljastajat voivat toimia. Meidän on huolehdittava siitä, että saamme aikaan sellaisen tilanteen, jossa aina löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita paljastamaan laitonta toimintaa, kun sellaista näkevät. Kiitos. Nyt komission nimissä puheenvuoron saa komission jäsen Avramopoulos. Jälleen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, jälleen kerran haluaisin osoittaa kiitokseni tämän mietinnön esittelijälle. Tämä mietintö on tärkeä panos aiheesta käytävään keskusteluun. Komissio uskoo vahvasti, että kun suojelemme niitä, jotka tuovat väärinkäytöksiä esille, auttaa meitä tuomaan sellaisia rikoksia esiin, joita muuten olisi vaikea havaita. Väärinkäytösten paljastaminen on hyvin tärkeä osa sitä ketjua, joka tähtää lainsäädännön tehokkaaseen toteuttamiseen ja yleisen edun suojaamiseen. Meidän tulee antaa tukemme asianmukaiselle väärinkäytösten paljastamiselle, joka tapahtuu yleisen edun hyväksi meidän tulisi ottaa käyttöön asioita, jotka tässä mietinnössä ovat mukana, esimerkiksi, että väärinkäytösten paljastajat saavat puolustusta osakseen. No miten me saavutamme nämä tavoitteet ja miten voimme antaa tähän kokonaisuuteen oman panoksemme Euroopan tasolla? Komissio tällä hetkellä viimeistelee arviotaan aiheesta ja me olemme käyneet aiheesta julkista keskustelua. Se on saanut osakseen paljon kiinnostusta. Saimme keskusteluun noin 5700 vastausta, noin 200 tuli alan järjestöiltä ja nämä ovat saatavilla verkossa. Ja täytyy sanoa, että kaikki vastaajat olivat hyvin vahvasti sitä mieltä, että väärinkäytösten paljastajia täytyy suojella. No sitten kun kysyttiin ihmisiltä, että mit, millä aloilla väärinkäytösten paljastajia pitäisi suojella, niin nämä kaikista useimmat vastaukset koskivat sitä, että pitää taistella juuri petoksia ja lahjontaa vastaan ja sitten toiseksi veronkiertoa ja veron välttämistä, veropetoksia ja kolmanneksi sitten vielä vielä ympäristörikokset ja neljänneksi kansanterveys ja yleinen turvallisuus. Nämä olivat niitä aloja, joilla erityisesti haluttiin väärinkäytösten paljastajia suojella. Ja komissio on nyt tehnyt ulkoisen tutkimuksen tästä aiheesta ja me olemme käyneet asiasta myös hyvin kohdennettua keskustelua kansallisten sidosryhmien kanssa ja komissio aikoo heti ensi vuoden alussa julkaista ensimmäisen toimenpideehdotuspakettinsa. Tätä taustaa vasten mietintö on hyvin ajankohtainen ja mietinnön sisältö tullaan ehdottomasti ottamaan huomioon tekemässämme työssä. Kiitos. Thank you. Dziękuję bardzo. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Tähän päättyi tämä